1996 tapahtui. Tänä päivänä 26. huhtikuuta 30 vuotta sitten, eli 1986, silloisessa Neuvostoliitossa Ukrainan tasavallassa ydinvoimala Tchernobylin reaktori räjähti. Ja ydin suli täysin ja tämä johti valtavaan tragediaan, jolla oli suuret seuraamukset. Radioaktiivista materiaalia vapautui ilmakehään, suuria osia Venäjää, Valko-Venäjää ja Ukrainaa saastui, ja radioaktiivinen pilvi liikkui Keski-Eurooppaan ja Nordkappiin asti. Tähän päivään mennessä tarkka luku seuraamuksista, eli siihen kuinka monia ihmisiä sairastui säteilystä ja kuoli. Tämä luku on ristiriitainen ja todennäköisesti todellista lukua ei saada koskaan selville. Mutta arviot nimenomaan terveysvaikutuksista ja kuolemista vaihtelevat. Mutta huolimatta siitä, mistä suuruusluokista puhutaan, niin nämä suuruusluokat ovat kuitenkin dramaattisen suuria. Puhutaan tuhansista, jos jopa sadoista tuhansista kuolleista. Harvemmat muistavat, että niin kutsutut likvidaattorit, jotka olivat useimmiten nuoria miehiä, menivät ilman mitään suojatarvikkeita ja ilman varoitusta tänne katastrofialueelle pelastamaan, mitä pelastettavissa oli. Näitä ihmisiä meidän on kiittäminen siitä, että kaikki ei muuttunut vielä huonommaksi. Monet näistä henkilöistä, sankareista maksoivat toimistaan omalla elämällään. Tältä alueelta satojen tuhansien ihmisten piti muuttaa pois, jättää kotinsa, kotimaansa. Monet ihmiset joutuivat äh, muuttamaan muualle ja äh, yhteisöt äh, hajosivat ja monet ihmiset kärsivät yhä vielä jälkivaikutuksista. Jopa lapset, jotka syntyivät monta vuotta katastrofin jälkeen. Chernobyl on vieläkin ruini ja äh, raunio ja se aiheuttaa vieläkin ongelmia. Ja äh, uudelleen rakentaminen on hankalaa ja kallista. Ja vuodelta 1986 äh, rakennettu suojakuori rakennetaan nyt uudelleen ja se tulee maksamaan 1,5-2 miljardia euroa ydinenergian käytön vastuu on jäsenvaltioilla, mutta tällaiset ydinsaastepilvet eivät tunne mitään rajoja. Sen vuoksi täytyy pyrkiä ennaltaehkäisyyn, joka ei pysähdy kansallisiin rajoihin. Euroopan unionissa Fukushiman katastrofi otettiin hyvin vakavasti. 145 eurooppalaista ydinvoimalaa arvioitiin sen jälkeen ja arvioitiin niiden turvallisuustilanne. On hyvin paljon erilaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö käyttää ydinvoimaa vai ei, mutta tästä huolimatta meidän täytyy joka tapauksessa myös muistaen nämä katastrofit sopia siitä, että meidän on huolehdittava siitä, että ydinvoimalat Euroopassa ja meidän lähiympäristössämme ovat turvallisia. Tämä on haaste, kehotus ja tehtävä, jonka Chernobylin ja Fukushiman katastrofit meille antoivat. Tämä tehtävä, hyvät naiset ja herrat, on asia, joka kuuluu myös Euroopan parlamentille. Meidän on otettava se vakavasti. Kiitokset huomiostanne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte Hyvät kollegat, tällä viikolla minulla oli kunnia tavata tohtori Abal Kubasi. Hän on parlamentin puhemies Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Hän on tänään meillä vieraina ja haluaisin erityisesti kiittää arvon kollegaa